Señorías, vamos a empezar la, la votación. Ocupen sus... Hyvät naiset ja herrat, seuro, siirrymme äänestyksiin. Olkaa hyvät ja istukaa paikoillenne. Me tulemme äänestämään yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti Kösnerin mietinnöstä metsälain lainsäädännön soveltamisen valvonnasta EUn ja Keski-Afrikan tasavallan välillä. Köstinger. Hyvät kollegat, ensimmäisessä äänestyksessä oli kyse vapaaehtoisesta yhteistyökaupasta EUn ja Keski-Afrikan tasavallan ja toisaalta EUn välillä. Tällä luodaan sertifiointijärjestelmä, jolla varmistetaan, että puuta kaadetaan laillisesti ja kaupataan laillisesti. Tämä puutuotanto on hyvin tärkeä talouden ala tässä äh, Afrikan tasavallassa, mutta eurooppalaisten kuluttajien pitää olla varmoja siitä, että tämä sertifioitu puu on todellakin laillisista äh, äh, lähteistä. Haluan kiittää varjoesittelijöitä ja olemme tällä tavoin päässeet yhden tärkeän askeleen eteenpäin kestävän kehityksen, ympäristönsuojelun ja kansalaisryhmien mukaanottamisen alalla. Kiitos. Gracias, señora Kessinger. Pasamos a Kiitoksia. Me siirrymme äänestyksen puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Siirrymme seuraavaan Kösningerin mietintöön vapaaehtoisesta kumppanuussopimuksesta Euroopan unionin ja Liberian välillä puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavana Ybnerin mietintö riskien jakovälineistä vakavista vaikeuksista kärsiville tai niiden uhan alla olevien jäsenmaiden puolesta. Äänestämme aluekehitysvaliokunnan kymmenestä tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana Tarkistus 24. äänestys. Äänestys alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Siirrymme tarkistukseen 25. Numen, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Kärona. Edustaja Karona, te pysty puheenvuoroa. Edustaja Karona, olkaa hyvä. No. Eikö näin ollutkaan? Edustaja Speroni. Grazie, presidente. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin ottaa esille seuraavan asian, mitä tulee tähän asiaan, niin meille äänestykseen niin 12 Yhde, kymmenen piti aloittaa äänestykset, mutta tämä alkoi yhdeksän yli. Muchas gracias, señor Speroni. Kiitoksia. Kiitoksia tästä tarkennuksesta, mitä tulee aikaan. Seuraavana tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 21, nimenhuuto, äänestys, äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Queda rechazada. Tarkistus on hylätty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22, nimenhuuto, äänestys, äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Es rechazada. Tarkistus on hylätty. Seuraavana tarkistus 16 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Rechazada. Tarkistus on hylätty. Valiokunnan muutettu ehdotus. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lainsäädäntöehdotus nimenhuudato äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Ala. Ja hyväksytty. Siirrymme seuraavana seuraavaan kohtaan. Kyseessä on päätöslauselma ehdotus eurooppalaisen yhdistyneen vihreän vasemmiston ehdotus matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen hallinnolle koskevasta sopimuksesta. Päätöslausuma ehdotus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana työjärjestys pyytää Rouva Infeltin mietinnöstä äänestystä samasta kysymyksestä. Edustaja Infelt, olkaa hyvä. Uh, Kiitos vastatakseni kollegoille, jotka ovat vähän sekaisin siinä, että mitä pitäisi äänestää. Täytyy äänestää tämän, jos on siis puolesta, sopimuksen puolesta, niin täytyy mietinnön puolesta äänestää ja päinvastoin sitten, ettei tule sekannusta. Muchas gracias. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Entfeldt. Seuraavana äänestämme mietinnöstä ei tarkistuksia. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pasamos al informe. Uh. Sí, señora Inbel. Edustaja Infeld, olkaa hyvä. Just for the record. Kiitos puhemies. Haluaisin kirjattuksi ylös, että en kannata omaa kertomustani, koska se on vastoin omaa suositustani. Votamos el informe de la señora Tyson sobre la base imponible. Seuraavana edustaja Tissanin mietintö yhteisestä yhdistystä yhtiöveropohjasta. 37 talous- ja rahasioiden valiokunnan tarkistusta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 49 nimen huutoäänestys. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 40 raukeaa. Votamos ahora el conjunto de la propuesta, si modificada, votos a favor. Kokonainen muutettu esitys puolesta vastaan Eikö ei ollut selvää? Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Tulos on selvä. Seuraavana nimenhuoltoäänestys lainsäädäntöesityksestä. Äänestys alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana siirrymme edustaja Lullingin energiatuotteiden verotusta käsittelevään mietintöön. Miendas de la comisión competente. Votos a favor. 42 toimivaltaisen valiokunnan tarkistusta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 43, nimen Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hylätty. La, eh. Tarkistus 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta. Nostakaa selkeästi käsi vastaan. Tyhjää. On hyvin tiukka sähköinen tarkistus. Tarkistus alkaa. Cierra la votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40, huutoäänestys, Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Tarkistus 63, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Hylätty selkeästi. Tarkistus 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Meidän pitää varmastikin tarkistaa. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. rechazada. Aivan tasan, joten tarkistus hylätään. Tarkistus 52. Ja. No, la 52 es la que acabamos de votar. Anteeksi, 52 äänestimme siitä jo. Olin niin liikuttunut kuin näin tuloksen. Eli nyt siirrymme tarkistukseen 53. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Queda claramente... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Y ahora votamos ya la 55 votos a favor 55 puolesta Nostakaa käsi selkeästi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus sähköisesti. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Vota. Hyväksytty. Votos a favor. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Puolet edustajista ei nostanut kättään. Sähköinen tarkistus. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Clarísimamente aprobada. Tarkistus on hyväksytty. Tämä on selkeä. Votamos la 51. Votos a favor. Tarkistus 51 puolesta. Vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Se cierra votación y la enmienda queda. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty. No, está... Tarkistus. Seuraava raukesi. Joten nyt koko mietintö näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma, lauselma, ää, äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Felicidades. Hyväksytty. Onnittelut, edustaja Lulling. Votamos la propuesta de resolución sobre medidas concretas para combatir el fraude fiscal. Seuraavana äänestämme konkreettista keinoista veropetosten ja veronkierron torjumiseksi. Kappale yksi puolesta. aprobado. Votamos el apartado. Hyväksytty. Ö, kolme. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy selkeästi hyväksytty. Muutos kolmonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkastus seitsemän nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy selkeästi hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Tarkistus neljähän on vedetty pois, joten tässä äh, johdantokappale E, josta äänestetään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys, alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Ensimmäinen osa hyväksytty sitten johdantokohdan toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen äänestetään johdanto F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eteenpäin johdanto G, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Se votación. Äänestys päättyy. Se on selkeästi hyväksytty. Sitten seuraavasti koko ehdotus, Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Kiitos kaikille. Nyt sitten